Euh, Hyvät kollegat, me käynnistämme kokouksemme. Ja muistutan teitä siitä, että tämä työryhmämme keskittyy aivan täysin nyt siihen täydentävyyteen, jota on Euroopan budjetin ja kansallisten budjettien välillä. Ja erityisesti keskitymme siihen rooliin, joita kohesiorahastoilla ja rakennerahastoilla on siinä yhteydessä, kun pyrimme eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteiden täyttämiseen sekä Euroopan unionin tasolla ja tietenkin jokaisen jäsenmaan kohdalla. Filip Possakinidis, puheenjohtaja, varapuheenjohtajana komissiossa. hän on budjettiasioiden osastolla ja sen toimeenpano-osastolla eh, töissä Kreikan ministeriössä. Hän on yhdessä minun kanssani puheenjohtajani tässä, eh, tässä eh, istunnossamme. Ja myöskin eh, Rova Martínez, joka on senaattori, joka eh, kuuluu Espanjan valtiovarainministeriön edustajien ja Rova Saitteen eh, raha- ja talouskomission komitean puheenjohtaja Liettuasta. Ja Walter Defa, joka on pääjohtaja alue- politiikassa ja kaupunkipolitiikassa Euroopan komissiossa. Ja minä muistutan vielä siitä, että kaikki, jotka haluavat eh, puhua, esittää kysymyksiä tai kommentteja kunkin panelistin puheenvuoron jälkeen, heidän pitää täyttää lomake. Se on teille sinne jaettu jotta voimme sitten antaa puheenvuoron kaikille niille, jotka sitä pyytävät. Meillä on säännöt, joita sovelletaan, joita eilenkin sovellettiin täysistunnossa ja joita nyt näissä kussakin työryhmässä sovelletaan. Niin me noudatamme näitä sääntöjä myöskin tänään. Ja yritämme täällä yhdessä toisen puheenjohtajan kanssa toimia sillä tavalla, että maantieteellinen ja poliittinen tasapaino säilyy näissä puheenvuoroissa. Sitten muutama johdantosana. Tämä eurooppalainen viikko liittyy siihen eh, yhteyteen, jota kutsutaan eurooppalaisiksi ohjausjaksoksi. Ja tämä liittyy siihen, kuinka eh, budjetti eh, sopouksen, stabiliteetti, vakaussopimuksen eh, soveltamista hoidetaan kussakin maassa. Ja tämä liittyy siihen, että parlamentaarinen seuranta toteutuu kaikessa siis siinä, mitä liittyy Eh, Euroopan unionin tähän vakaussopimukseen ja eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Me olemme sopineet siitä yhdessä Kreikan kanssa, että maanantaisen ja eilisen täysistunnon jälkeen eh, olemme päättäneet työskennellä tällä tavalla työryhmissä. Ja se sitten liittyy toisaalta kolmeen osa-alueeseen. on kysymyksessä talouspolitiikan koordinointi rahaliitossa ja on kysymyksessä myöskin sosiaalipolitiikka, sosiaalinen ulottuvuus Euroopan unionissa ja myös sitten eh, siihen, kuinka budjetit täydentävät toisiaan. Tässä meillä on menossa 29. budjetti Euroopan unionissa – ja on kysymyksessä pieni budjetti, noin BKTn kannalta yhden prosentin luokkaa koko BKTstä, mutta tässä on kuitenkin hyvin tärkeä budjetti kyseessä sen taloudellisten vaikutusten kannalta. Nimittäin 94 prosenttia unionin budjetista, noin 140 miljardin kokoluokasta, niin siitä 94 prosenttia Eh, liittyy eh, investointeihin ja taloudellisiin toimiin. Tämä nimittäin on hyvin paljon poikkeaa kansallisista budjeteista, jotka historiallisesti keskittyvät toimintaan. Ja siellä on tietenkin monenlaisia asioita, puolustuspolitiikkaa, koulutuspolitiikkaa, sosiaalipolitiikkaa. Ja kaikki tämähän on kansallisessa toimivallassa eikä suinkaan unionin toimivallassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaisena aikoina kuin nykyään, jossa Euroopan unioni on kokonaisuudessaan taantuman reunalla ja olemme juuri siinä vaiheessa, että lähteekö talous liikkeelle vai ei. Meillä on hyvin vakava taantuma monessa maassa jo vuosien ajan. Ja tällä hetkellä, kun tilanne on tämä, niin erät maat joutuvat tekemään hyvin paljon työtä ja ovat jo tehneet siitä talouden tasapainottamiseksi. Suurin osa Euroopan eh, maista kärsii kilpailukyvyn puutteesta, joka eteen on tehtävä paljon. Me yritämme nyt eh, käyttää tätä Euroopan budjettia, tätä innovaatiobudjettia Euroopan unionissa Eh, sillä tavalla, että se tukisi näitä kansallisia pyrkimyksiä, jotta pääsisimme yhteisiin tavoitteisiimme. Me tiedämme, miten eh, rakennerahastoja ja eh, kohesiorahastoja käytetään. Ne ovat pääasiallisia välineitä, joita joita käytetään 30-40 prosenttia Euroopan budjetista on näihin osoitettu. 2013 2007-2013 periodina näitä on, on käytetty kriisin aikana. Ja me voimme nähdä, kuinka me olemme näillä varoilla voineet tukea kehitystä. Ja me katsomme tätä astetta, tätä absorptioastetta, kuinka hyvin hyvin maat ovat voineet eh, käyttää näitä rahoja hyväkseen. Olemme halunneet sopeutua kriisiin ja me olemme näitä eh, määrärahoja halunneet eh, osoittaa uusiin hankkeisiin sellaisille, sellaisiin, joilla olisi välitöntä vaikutusta ja jotka sitten pitkällä aikavälillä vaikuttaisivat kilpailukykyyn. Tämä on onnistunut eräissä maissa paremmin kuin toisissa. Nyt meille on hyvin tärkeää, että me saamme kuulla, mitä kussakin maassa on tapahtunut, miten asiat ovat menneet, mikä on onnistunut milläkin tavalla ja onko järjestelmä ollut hyvä rakenteeltaan. Toisaalta sitten me olemme viime vuonna neuvotelleet tässä Euroopan, Euroopan parlamentissa aluekehitysvaliokunnan sisällä. Sehän on tärkein valiokunta tässä asiassa. Me olemme vuosien 14-20 rahoista neuvotelleet ja miettineet, onko rahoituksen taso sopivaa ja miten näitä asioita voitaisiin toteuttaa eri maissa. Monia kysymyksiä olemme miettineet Euroopan tasolla. Esimerkiksi, että eh, onko hankkeiden määrä ja budjettivarojen jakaminen sekä määrällisesti että laadullisesti, onko se, toi, onko se tyydyttävä kaikissa maissa? Koska joillakin mailla tilanne poikkeaa äh, sillä tavalla, että jossakin maissa ne varat jakautuvat äh, tuhansiin hankkeisiin. Vai olisiko sitten syytä keskittyä vain muutamiin kymmeniin hankkeisiin? niin kuin toisissa maissa on tehty. Eli nyt on kiinnostava kuulla, minkälaista kokemusta teillä on jaettavana meille. Ja myöskin on hyvä kuulla, minkä laatuisia hankkeet ovat olleet. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita meille kaikille. Eli tämän tyyppisiä kysymyksiä meillä on ilmassa. Ja aivan ensimmäisenä minä annan panelisteille puheenvuoron. Heillä on kullakin 15 minuuttia aikaa kertoa, mikä tilanne on. Ja sitten katsomme, eh, miten salissa käydään keskustelua. Ensimmäisenä eh, puheenjohtaja Sakidis, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, euh, mesdames euh, et messieurs. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, olen kovin kiitollinen tästä kutsusta tähän erittäin tärkeään kokoukseen, jossa kansalliset ja Euroopan parlamentaarikot ovat läsnä. Haluaisin myös kiittää budjettivaliokuntaa kohesiopolitiikan samasta tuesta. Se on mahdollistanut sen, että viime vuonna kykenimme käyttämään 43 miljardin suuruisen budjetin historiallisesti katsoen erittäin suuren, mutta täytyy sanoa, että vuoden lopussa vielä oli maksamatta 19 miljardia ennen kaikkea siitä syystä, että riittävästi maksuja ei ollut. Eli meidän täytyy ottaa tämä huomioon myös tulevaisuudessa. Mutta tänään nyt aion puhua siitä, siitä, mikä rooli eurooppalaisella kohdisella rakennerahastoilla on tässä eurooppalaisessa taloudellisessa ympäristössä. Tilanne on voimakkaasti muuttunut, koska Euroopan unioni on ollut kaikkein syvimmässä ja laajemmassa taloudellisessa kriisissä luomisestaan lähtien. Toiseksi ympäristö on muuttunut, siitä syystä, että kriisin seurauksena talouspolitiikan muokkaaminen on muuttunut. Meillä on nyt paljon voimakkaampi koordinaatio EU-tasolla käytössä. Se, mitä aion tehdä, on, että käyn lyhyesti läpi sen, mitä olemme halunneet tehdä, kun olemme pyrkineet tukemaan kasvua ja työpaikkojen luontia vuosina 2007-2013 ja toiseksi sitten kerron siitä, millä tavalla olemme järjestelleet työtämme uudeksi ohjelmointikaudeksi 2014-2020. Aiemmin erimalliset talousmallit, joita hyödynsimme kriisin aikana, osoittavat, että kohesiopolitiikka on kasvattanut BKTtä yli prosentilla pääasiallisissa edunsaajamaissa. Keskimäärin siis. Saatatte sanoa, että ei prosentti ole mitään, mutta prosentti BKTstä itse asiassa on paljon, varsinkin kun otetaan huomioon, että maksut koheesiopolitiikkaan ovat vain 0,3 prosenttia yleisestä EUn BKTstä. Eli kokonais-BKT edunsaajamaissa olisi ollut yli prosentin vähemmän, jos meillä ei olisi ollut kohesiopolitiikkaa. Mutta vähän konkreettisemmin, jos asiaa katsotaan, niin tässä nähdään niin joitakin niistä saavutuksista, joita on saatu aikaiseksi vuosina 2007-2012. Nämä ovat aika merkittäviä lukuja, jos katsotaan kuinka paljon työpaikkoja on luotu, kuinka paljon yhtiötä on tuettu, kuinka paljon on rakennettu rautateitä tai maanteitä, miten paljon on lisätty laajakaistaa ympäri Eurooppaa ja miten paljon on saatu lisää puhdasta juomavettä. Lisäksi voidaan huomioida, että sosiaalirahastossa 15 miljoonaa ihmistä osallistui sen toimiin vuosittain. Mielestäni nämä ovat kovin vaikuttavia ja merkittäviä lukuja. Eli kohesiopolitiikka on tukenut kasvua ja työpaikkojen luontia myös kriisiaikoina. Valitettavaa kuitenkin on se, ja suuri haaste on se, että erot kehittyneiden ja vähemmän kehittyneiden alueiden välillä ovat kasvaneet ensimmäistä kertaa. Ennen kriisiä meillä oli myönteinen suuntaus, jossa nämä erot vähenivät. Nyt kriisin myötä erot ovat kasvamassa jälleen. Tämä on suuri haaste kohesiopolitiikalle. No millä tavalla olemme sitten konkreettisesti reagoineet tilanteeseen? 2007-2013 ohjelmointikauden hän luonnosteltiin ennen kriisiaikaa. On siitä syystä selvää, että kriisin aikana tilanteessa tapahtui täyskäännös ja meidän täytyy sopeutua siihen. Kuten tiedätte, kohesiopolitiikka toimii niin, että EU-rahalla yhteisrahoitetaan kansallisia kuluja. Kriisin aikana paikalliset, alueelliset ja kansalliset budjetit ovat joutuneet valtavan paineen kohteeksi. Ja meidän siitä syystä on täytynyt reagoida, ja näin me teimmekin lisäämällä <clears throat> EU-rahoitusta. niin, että kansallisten budjettien tilannetta helpotetaan. Tässä nähdään ne maksut, joita on tehty vuonna 2009. Ennakkomaksut, joista saatiin lisärahoitusta kuudella miljardilla. Ja olemme lisänneet myöskin yhteisrahoitusosuutta maksimiinsa ja tästä saatiin noin 29 miljardia lisää. Ja ne maat, jotka olivat ohjelmointimaina, niiden kohdalla on lisätty 95 prosentin tuota yhteisrahoitusosuutta. Siitä saatiin vielä miltei 2 miljardia lisää. Eli olemme reagoineet vaikean julkisen talouden tilaan jäsenvaltioissa. Taloudellisen toiminnan väheneminen kriisin aikana, mutta siihen, että ei ole kannattanut pelkästään edistää innovointia tai yritystoiminnan lisäämistä tai innovointia prosesseissa ja tuotteissa, meidän on myös täytynyt auttaa ihan tavallisia pk-yrityksiä, sillä aivan yhtäkkiä ne joutuivat erittäin hankalaan tilanteeseen ennen kaikkea siitä syystä, että ne eivät enää saaneet käyttöönsä rahoitusta. Tämän seurauksena olemme muuttaneet tuota asetusta laajentaaksemme näitä hyväksyntäkriteereitä PK-yritysten kohdalla hyväksyttiin erilaisia pääomamuotoja, rahoitimme myös energiatehokkuustoimenpiteitä, sosiaalista asuntotuotantoa ja niin edelleen. Eli mukautimme näitä hyväksyntäkriteereitä kriisin mukaisiksi. Ja kuten valiokunnan puheenjohtaja jo totesikin, me olemme joutuneet myös uudelleen ohjelmoimaan – niin, että olemme ohjanneet näitä varoja sinne, missä niitä on eniten tarvittu. Olemme uuden ohjelmineet noin 45 miljardia, eli 13 prosenttia ohjelmasta. Nämä sisältivät toimintaohjelmat nuorisotyöttömyyden vastustamiseksi ja PK-yritysten tukemiseksi kahdeksan jäsenvaltiossa vuonna 2012. Ja nämä toimet ovat auttaneet noin miljoonaa nuorta ja 50 000 pienyritystä. Eli kohesiopolitiikka, kuten näette, on ollut tärkeässä roolissa, kun on pyritty vastaamaan niin tarpeisiin, jotka ovat seurausta kriisistä, ja olemme jatkaneet työpaikkojen luomisen ja kasvun tukemista. That, uh, we have done this in a kind of firefighting mode. And Tämä on tehty kyllä vähän tällaisessa tulentorjunta-moodissa, mutta se siitä syystä, että kriisi oli niin kovasti päällä. Seuraavan ohjelmointijakson aikana meillä on paljon järjestelmällisempi lähestymistapa, jotta voimme varmistaa sen, että voimme maksimoida kasvun ja työpaikkojen luomisen tukemisen. Seuraavan ohjelmointikauden aikana siis kohesiopolitiikka sellaisena kuin me sen näemme on avainasemassa talouspolitiikassa. Haluaisin kuvata ohjauskauden eri politiikan aloja tällaisen kolmion avulla. Tässä on budjetin konsolidointi. Ilman, että julkinen talous on vakaalla pohjalla, ei saada aikaiseksi myöskään vakaata yhteiskunnan ja talouden kehitystä. Tarvitsemme rakenneuudistuksia monissa jäsenvaltioissa, hyvin monissa paikoissa. Työmarkkinoiden toimintaa täytyy parantaa. Koulutusjärjestelmiä täytyy parantaa, kuten myöskin innovointia ja tutkimusjärjestelmiä, jotta voidaan paremmin tukea yritysten kilpailukykyä, talouden kilpailukykyä. Ja yhteiskunnallisten järjestelmien täytyy myös mukautua väestömuutoksiin. Mutta budjetin konsolidointi, kuten myöskin rakenneuudistukset, eivät sellaisinaan ole riittävästi. Niistä ei synny kolmiota. Se on ikään kuin kaksijalkainen palli. Se tarvitsee kolmannen jalan, jotta pysyisi pystyssä. Tämä kolmas jalka, kolmas nurkka on siis kasvun tukeminen ja investointi. Ja sieltä löytyvät nämä rakenne- ja investointirahastot. Tulevaisuudessa olemme siis tämän politiikan integroituja osa. Ja kolmiossa ei pelkästään ole ulkoreunoja. Siinä on myös nämä janat, jotka pitävät kolmion eri pisteet yhdessä. Nämä janat ja viivat osoittavat sen, mitkä ovat jotkut niistä uusista ominaisuuksista seuraavan ohjelmointikauden aikana. Katsotaanpa vaikkapa budjetin konsolidoinnin ja kasvun, tukemi, kasvun ja investoinnin tukemisen välistä yhteyttä. Siinä nähdään tämä makrotaloudellinen ehdollisuus. Jos maa usean otteeseen ei kykene vastaamaan budjettikonsolidoinnin asettamiin haasteisiin, niin se ei toimi. Ja toiseksi Toivoisimme, että budjetin konsolidoinnissa kaikki ne kulut, jotka johtavat työpaikkojen kasvuun ja yleiskasvuun, on myöskin yhdistetty. Lisäksi rakenneuudistusten ja kasvun ja investoinnin tuen välillä on yhteys. Nämä ovat nämä etukäteisehdot, Ai vasta silloin, kun tietyt juridiset ja politi- poliittiset puitteistot ovat olemassa, on järkeä investoida, koska vain silloin investointi voi olla tehokas. Esimerkkinä ennen kuin esimerkiksi rahoitamme jätteenpolttoa suunnitelmia, meidän täytyy huolehtia siitä, että on olemassa jätehuoltosuunnitelma ylipäätään. Näin voimme välttää myös esimerkiksi kierrätyksen tai jätteiden määrän lisääntymisen. Ja kun halutaan tukea esimerkiksi PK-yrityksiä, on järkeä tehdä näin vain silloin, kun ympäristö on yrittäjäystävällinen. Muussa tapauksessa ei ole järkevää tehdä näin, jos esimerkiksi yritysten perustamiskustannukset ovat aivan liian suuret. Nämä ovat sellaiset etukäteisehdot, jotka täytyy olla olemassa ennen kuin rahoitusta myönnetään ja rahat juoksevat tilille vasta sitten, kun nämä ehdot on täytetty. Ja toisessa suunnassa myös on yhteys. Rakennerahastot tukevat rakenneuudistuksia esimerkiksi silloin, kun kehitellään liikennestrategioita, kuljetustrategioita anteeksi, jätehuoltoa varten. Kaikki tämä siis liittyy toinen toisiinsa. Ja tässä keskellä meillä on Euroopan ohjauskausi, joka sisältää nämä maakohtaiset suositukset. <clears throat> Eli jos haluamme, että politiikkamme on tärkeässä roolissa kasvoja, työpaikkoja silmällä pitäen, niin meidän täytyy huolehtia siitä, että se on kasvuun keskittynyt. Politiikka täytyy keskittyä tuloksiin, mikä merkitsee sitä, että sen täytyy temaattisesti keskittyä, kuten myöskin rahoituksellisesti. Sen täytyy keskittyä kasvun päätekijöihin. Innovointi, tutkimus- ja kehitystyö, pk-yritykset, digitaalitalous, matala hiilitalous, työmarkkinat, sosiaalinen inkluusio ja inhimilliset, inhimillinen päävoima. Pääoma, anteeksi. yksittäiset ohjelmat sitten räätälöidään tarpeidenmukaisesti ja näin palaamme takaisin tähän Euroopan ohjauskauteen. Tiettyjen maiden ohjelmissa täytyy ottaa huomioon maakohtaiset suositukset, siis ne, jotka ovat niille oleellisia. Ja näitä tulisi räätälöidä myös kansallisella tasolla tarpeiden mukaisesti. Ja siitä syystä tällaiset älykkäät Äh, erikoistumisstrategiat ovat tärkeitä, joissa yhdistetään äh, tutkimus- ja kehitystyö ja yliopistot toisiinsa esimerkiksi. Ohjelmien täytyy olla strategisia, jotta selkeästi määritellään se, mihin halutaan päästä, minkälaisia muutoksia halutaan saada aikaiseksi. Meillä täytyy olla vakaita indikaattoreita, joiden avulla raportoidaan, valvotaan ja äh, arvioidaan mekanismeja. Ja tässä toimintakehyksessä täytyy suunnata varat sitten varat sellaisen käyttöön, jossa niistä hyödynnetään parhaiten ja ne saavat aikaiseksi kaikkein eniten vaikutuksia. Tänä vuonna 2014 on meillä erittäin tärkeä vuosi. Varsinainen kulmakivi tässä ohjelmassa, sillä tänä vuonna ohjelmat esitellään ja hyväksytään. Nämä ohjelmat muokkaavat sitä, millä tavalla tuemme kasvua ja työpaikkojen luontia tulevaisuudessa. Olemme mielestäni hyvässä asemassa. Viime vuonna hyväksyttiin lainsäädäntöä. Budjettikehys on olemassa. 325 miljardia olemassa. Ja jos siihen lisätään myös maatalouden kehittämisrahasto ja kalatalousrahasto, niin silloin puhutaan yli 400 miljardista, mikä on kyllä erittäin huomattava määrä rahaa. Eli nämä kansalliset kumppanuussopimukset esitellään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Maat osoittavat, millä tavalla ne ottavat huomioon nämä maakohtaiset suositukset. Ja erittäin tärkeää on se, että nämä kehitysstrategiat, nämä kumppanuussopimukset, niiden täytyy pohjautua laajaan sidosryhmien sopimuksiin jäsenvaltioissa. Ja sitten vuoden edetessä nämä toiminnalliset ohjelmat hyväksytään. Ja ne toimivat sitten pohjana, konkreettisena pohjana työpaikkojen ja kasvun luomiselle myös sille, että saavutetaan kulukontrolli. Mikä nyt on tärkeää on se, että olemme kaikki yhdessä yhteisessä ponnistuksessa mukana alueellisella, kansallisella EU-tasolla, jotta nämä ohjelmat saadaan toimimaan hyvin niin, että niiden avulla saadaan maksimitulos, saadaan aikaiseksi älykästä, kestävää ja kaiken sisältävää kasvua. Me emme voi jatkaa niin kuin aina ennen, vaan ennen kaikkea meidän täytyy olla tulossuuntautuneita ja vetoan myös teidän tukeenne tässä yhteisessä ponnistuksessa. Kiitoksia. Merci, monsieur le directeur général. Kiitos pääjohtaja Tefa tästä hyvin selkeästä esityksestä. Mats. Representing the Hellenic... Kiitoksia paljon. Minä edustan Kreikan parlamenttia ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki Euroopan parlamentin edustajat ja kansallisen parlamentin edustajat. Ja koska uskon vakaasti, että kaikki kokoukset, joita järjestetään tämän parlamentin väli, parlamentin välisen viikon puitteissa, niin en pelkästään usko siihen sen takia, että kansallisten Euroopan unionin parlamenttien välinen ja jäsenten välinen yhteistyö on tärkeää, vaan tärkeää on myös se, että Euroopan talouden uusi ohjausjakso, konsepti otettaisiin tätä myöten paremmin käyttöön. Uskon, että tämän kaltainen yhteistyö ja vastavuoroisuus voi voi saada aikaan parempaa ymmärrystä toistemme työstä ja edistää ponnistuksiamme saada aikaiseksi talouspolitiikan parempaa koordinointia. Ja tässä kontekstissa keskustelun aihe, aiheemme on hyvin ajankohtainen, välttämätön ja myöskin hyödyllinen. Kriisi on kiinnittänyt yleisön huomiota budjettileikkauksiin ja julkisen talouden tasapainottamiseen ja sosiaalisiin rakenteellisiin tuskallisiin muutoksiin. Ja EU-budjetti liitetäänkin yleensä katkerin taisteluihin kan, kansallisten valtioiden ja Euroopan unionin välillä ja jakoon nettosaajien ja nettomaksajien välillä. Huolimatta siitä, että kyseessä on kuitenkin aika pieni ö, muotoinen asia kuitenkin äh, rakennerahastot ja kohesiorahastot, joihin tänään keskitytään, ovat jotakin paljon enemmän kuin pelkästään budjettikysymys, koska kohesiopolitiikan lisäarvo on siinä, että se on EUn päätyökalu sosiaalisen kohesion ja työpaikkojen lisäämiseksi. Ja samanaikaiseksi kyseessä on sellainen politiikan ala, joka edistää niiden henkilöiden asemaa, jotka sitä eniten tarvitsevat. Se oli Euroopan talouden vakauttamissuunnitelman 2008 vuodesta eteenpäin käytössä olleen ää, toimenpiteen pää äh, ja johtotähti. Uudelleen ohjelmointi on merkittävä osa tätä ja rakennerahastot ja kohesiorahastot ovat olleet merkittävä äh, lisä ja osa elpymistä, talouden elpymistä. Ja ne valtavat ponnistukset, joita oma maani ja sen kansalaiset ovat joutuneet, äh, joihin ne ovat joutuneet ryhtymään tämän talous kriisin tiimoilta on vaatinut myöskin sosiaalisen yhteiskunnallisen hintansa. Ja tänään ohjelmointikautena eh, sijoitetaan yli 20 miljardia euroa rakenne- ja kohesiorahastoista on maksettu noin suurin osa kasvua ja työpaikkoja edistämään. Ja kaikki nämä investoinnit ovat tärkeitä Kreikan taloudelle ja kansalaisille. Suuri määrä hankkeita aina laajoista julkisista hankkeista pieniin paikallisiin aloitteisiin pannaan, pannaan täytäntöön ja niillä pyritään parantaa, parantamaan kansalaisten päivittäistä elämää. Ja kaikki tämä tapahtuu hyvin hankalassa tilanteessa, jossa Kreikan talous on jatkuvassa lamassa itse asiassa kuuden viime vuoden aikana olemme menettäneet 25 prosenttia BKTstä ja tällä hetkellä meillä on 27 prosentin työttömyysaste ja nuorisotyöttömyys 64 prosentin tasolla. Arvioiden mukaan rakenne- ja kohesiorahastoiden tukien täytäntöönpano on saanut aikaan 135 000 ja 140 000 työpaikan välillä. No, siis uusia työpaikkoja on saatu luotua tämän verran Euroopan anteeksi, Kreikan työttömyysaste on kuitenkin aivan ennen kuulumaton. Kun verrataan näitä lukuja tämänhetkisiin työttömyys- ja köyhyyslukuihin, niin ne eivät ole niinkään vaikuttavia, mutta ne osoittavat selvästi, että rahastot ovat selkeästi onnistuneet vähentämään negatiivisia vaikutuksia. Kohesiopolitiikasta on tullut Kreikan tärkein julkisten sijoitusten väline. Itse asiassa 65 prosenttia maan julkisista sijoituksista rahoitetaan tällä tavalla. Ja tässä vaaditaan erityistoimenpiteitä ja näin tapahtui juurikin Kreikassa, kun oli kiireellinen tarve soveltaa olemassa olevia, tai käyttää olemassa olevat resurssit kriisitilanteeseen kaikkia marginaaleja eh, ja rajoja venyttäen. Nuorisoaloitteista ja PK yritysten takuurahastosta käytettiin varoja hyödyksi ja Euroopan komission avulla ja tuella ja valtavalla merkittävällä Euroopan parlamentin tuella. Viitaan tässä nuorisoaloitteeseen. Se auttoi, uusia, auttoi nuoria valmistumaan kouluistaan ja saamaan työpaikkoja. Ja ohjelma oli neljän miljardin luokkaa kokonaisuudessaan. Läheisessä yhteistyössä Euroopan komission kanssa varoja uudelleenohjelmointiin ja sitä myötä saatiin 1 miljardi euroa lisätukea PK-yrityksille. Ja PK-yritysten takuu rahasto luotiin ja rakennerahastoilla pystyttiin lainottamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Noin 1,5 miljardin euron edestä varoja ohjattiin tätä kautta. Ja lisämaksuja myönnettiin vielä 10 prosenttia niin, että kyseessä on 845 miljoonan lisävarat. Tällä tavalla onnistuttiin luomaan merkittävä määrä uusia työ, työllisyysmahdollisuuksia. Näillä toimenpiteillä Eurooppa on onnistunut nostamaan Kreikan eh, viiden tärkeimmän eh, rahoitus- tai tukien käyttäjämaiden, tehokkaiden tukijamaiden käyttäjämaiden joukkoon. Tietenkin meillä on vielä pitkä matka edessämme, jotta voisimme saada Kreikan talouksesta todella kilpailukykyisen ja voisimme luoda kestäviä työpaikkoja ja saavuttaa Euroopan 2020 strategian mukaiset tavoitteet ja ohjausjakson tavoitteet. Mutta EUn ohjausjakso on synnytetty sen takia, että etsisimme vastauksia yhdessä ja kaikki jäsenvaltiot koordinoisivat ponnistuksensa yhteisen päämäärän aikaansaamiseksi, eli kasvun ja työpaikkojen luomisen. Jäsenvaltioiden on käynnistettävä vuosittainen Euroopan talouden ohjausjakson syklimuotoinen koordinointitoiminto. Valitettavasti Kreikan kaltaiset maat eivät ole tässä interaktiossa ja vuoropuhelussa mukana. Eli e, emme saa maakohtaisia suosituksia tämän koordinaation seurauksena. Toivottavasti kuitenkin tämä tilanne muuttuu lähitulevaisuudessa, jotta saataisiin aikaiseksi tehokkaampaa talouden koordinointia. Kohesiopolitiikka pitäisi liittää paremmin Euroopan laajuiseen taloushallintaan. Johtaj- äh, ohjelmien täytyy olla linjassa kansallisten ohjelmien kanssa ja ne täytyy määrittää asianmukaisesti maakohtaisissa suosituksissa ohjausjakson puitteissa. Kriisiaikoina meillä ei ole mahdollisuutta levätä laakereillamme ja ohjata päivittäistä elämäämme tavalliseen tapaan. Jokainen euro on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti ja älykkäästi. 2014-2020 on aika, jolloin on määritettävä ehdot, joiden myötä tuet on käytettävä, jotta saataisiin tuloksia aikaiseksi. Tänä ohjelmointikautena varoja täytyy ohjata ja keskittää avainprioriteetteihin niin, että luodaan, saadaan luotua kriittistä massaa ja edistettyä työpaikkojen syntymistä ja kasvua. Koska mailla on erilaisia haasteita edessään, ohjausjakson suositukset, joista pidän kiinni, että niiden pitää, niiden täytyy räätälöidä suosituksensa maakohtaisesti Kreikassa. Nähdään nyt ensimmäisiä heikkoja elpymisen merkkejä, sellaista häilyvää heikkoa valoa, joka johtaa meidät ulos tunnelista. Meillä on kuitenkin kova tie edessämme, mutta voin kertoa teille kokemuksesta, että EU-budjetti, joka on kohesiopolitiikka johtoinen, on ollut meidän johtotähtemme kriisin selättämiseksi. Jokaisen jäsenvaltion on tehtävä kovasti työtä, tehtävä kotiläksynsä, opittava menneisyydestä ja hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla olemassa olevat resurssit, jotta voitaisiin, ja, ja käytettävä Euroopan instituutioiden strategista neuvoa. Samanaikaisesti Euroopan toimielinten pitäisi jättää riittävästi joustavuutta jäsenvaltioille, jotta ne voisivat puuttua spesifeihin tarpeisiinsa ja käyttääkseen hyväksi kasvupotentiaalinsa. Ja samanaikaisesti on vältettävä dogmaattista, byrokraattista, kapea katseista lähestymistapaa meillä on yhteinen tavoite, kriisin selättäminen. Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin on käytettävä toimivaltuuksia, jotta voitaisiin yhdistää voimat ja hyödyntää rakennerahastoja ja kohesiorahastoja tehokkaammin tuloshakuisemmin niin, että politiikan alat voisivat vastata paremmin kansalaisten tarpeisiin. Kiitos monsieur le président. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, tästä hyvin selkeästä ja vaikuttavasta esityksestä. Tässä oli kreikkalaisia esimerkkejä. Ja me nyt tiedämme, että Kreikan viranomaiset ja Kreikan kansa ovat ponnistelleet parhansa mukaan käyttääkseen näitä varoja oikealla tavalla. Seuraava Maria del Mar Angulo Martinez. Hän saa seuraavana puheenvuoron Espanjasta. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Quiero... Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Aivan aluksi minä haluaisin kiittää siitä, että minä voin täällä teidän kanssanne jakaa näkemykseni tänään eh, kohesiopolitiikasta. Se on hyvin tärkeää eurooppalaista politiikkaa. Eh, se vaikuttaa työllisyyteen ja kasvuun. Tässä nyt on erityinen, erityisen tärkeä hetki tätä asiaa käsitellä, eh, koska me olemme pääsemässä kriisistä ja nyt on aika osoittaa, että Euroopan unionin periaatteita voidaan eh, perustella ja niiden avulla me saamme syntymään uutta kasvua ja uutta potentiaalia. Meillä on vuodelle 2014 uudet eh, budjettivarat näkyvissä ja me tiedämme, minkälaista tämä politiikka on. Me tiedämme, miten rakennerahastot toimivat ja tiedämme, kuinka ne voivat auttaa meitä pois kriisistä ja saada saamaan kasvua aikaiseksi. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, miten alueiden tarpeet poikkeavat toisistaan Euroopassa. Tässä on todellakin todellinen oppitunti tulevaisuutta varten. Meillä on myöskin mahdollisuus nyt analysoida asioita. Talouden kriisi on kaikkein syvin, jonka olemme kokeneet, ja meillä on todellisia haasteita nyt Euroopan unionina. Kriisillä on ollut tuhoavat vaikutukset eh, kaikkiin valtioihin ja niiden talouteen ja nimenomaan reaalitalouteen. Työpaikkoja on hävinnyt ja todella nopeasti. Tässä yhteydessä Euroopan unioni on eh, puuttunut eh, asioihin ja meillä on jo vuodesta 2008 äh, laadittu uudistuksia. Unioni oli hyvin tietoinen siitä, kuinka tarvitaan äh, käteistä rahaa kussakin jäsenvaltiossa käytettäväksi. Nämä toimenpiteet otettiin vastaan ja jäsenvaltiot panivat kaikki nämä toimeen. Me saimme myöskin joustoa ja tähän tukikelpoisuusasiaan kulujen kohdalla meillä on ollut monenlaisia hankkeita ja tällä tavalla me olemme voineet uudelleen eh, suunnata näitä varoja investointeihin. Tietyt eh, maat ovat hyötyneet eh, tästä suuremmasta joustosta ja näistä uusista olosuhteista tehdäkseen muutoksia tietyillä sektoreilla, nimenomaan niillä sektoreilla, joihin tämä kriisi iski lujimmin. On ollut myöskin kyseessä se, että vinoutuneita rakenteita korjataan. Minä uskon, että työllisyyspolitiikka on sosiaalipolitiikan parasta osaa, joten ajattelin sillä tavalla, että pitää hyvin myönteisessä hengessä arvioida näitä aloitteita, joita meille on annettu ja jossa tätä joustoa on annettu nimenomaan työllisyyden vahvistamiseksi. Olemme yrittäjyyttä kannustaneet ja myöskin antaneet rahoitusta nimenomaan PK-yrityksille ja yksityisille ammatinharjoittajille. Minun maassani, kuten Espanjassa, nämä ammatinharjoittajat ovat saaneet mahdollisuudet kehittää työllisyyttä ja myöskin PK-yrityksille tämä on onnistunut, joten oli eh, tärkeää helpottaa niiden lainansaantia. Me voimme Espanjan kohdalla korostaa sitä, että neuvoston julkilausuma – tammikuussa 12 ja Barroson eh, näkemykset, jotka tulivat esille, olivat hyödyllisiä työllisyyden kannalta ja nimenomaan nuorisotyöllisyyden kannalta. Yhdessä komissio on jäsenvaltioiden kanssa tehnyt kaiken mahdollisen tällä sektorilla ja on annettu rahoja, joita ei ole käytetty muualla, niin niitä on ohjattu eh, PK-yritysten rahoittamiseen työllisyyden mielessä. Espanjassa on hyvin paljon tehty työtä. Meillä on tällainen toimintaryhmä ryhtynyt toimimaan komission ja valtionhallinnon kanssa yhteistyössä ja on mietitty, minkälaisia toimia voidaan tehdä. On myöskin seurantaryhmä perustettu, joka jakaa sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston rahoja. Näitä rahastoja on jouduttu uudelleen suuntaamaan eh, nimenomaan työllisyyspolitiikan vahvistamiseksi. Ja myöskin tämä luototus PK-yrityksille on ollut hyvin tärkeä ja on tehty kaikki se, mikä on mahdollista ollut EKPn ja Euroopan investoinnin pankin sääntöjen mukaan. Meillä Jeremy ja Jessica aloitteet eh, ovat eh, saaneet täyden täytäntöönpanon Euro- Espanjassa. Me olemme myöskin hyvin eh, käyttäneet mahdollisuutta ottaa mukaan suuria hankkeita näihin operatiivisiin teknologisiin eh, hankekokonaisuuksiin. Tässä konferenssissa me puhumme tästä sitoutumisesta, joka meillä on ollut työllisyyden ja kasvun eteen ja täytyy tehdä hyvin päättäväisiä johdonmukaisia toimia kussakin maassa. Espanjassa paitsi budjetin vakau, vakauttamisen lisäksi ja taloud, on tervehdytetty taloutta ja myöskin säädelty julkisen vallan kokoa. Ja meillä on ollut hyvin monia tällaisia uudistuksia, joita, toisen sukupolven uudistuksia, joita on tehty ja jonka myötä olemme saaneet äh, luottomarkkinat äh, toimimaan paremmin. Me pyrimme myöskin tuotantorakenteitamme vahvistamaan. 2008-2011 meillä on 3,8 miljoonaa työpaikkaa ja hävinnyt ja e, yli puoli miljoonaa yritystä samoin. Haasteemme tällä hetkellä on se, että meidän pitää estää työpaikkojen häviäminen ja meillä on 140 000 työttö, työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Ja toinen haaste, joka meillä on, meidän pitää e, muuttaa ja kehittää e, tuotantorakenteitamme. Nämä uudistukset, joilla on tällaiset tavoitteet, he myöskin keskittyvät nuorisotyöttömyyden hoitamiseen. Meillä on 2013 käynnistetty hanki, hanke ja meillä on tällainen eh, kansainvälinen ulottuvuus myös tässä hankkeessa. Nämä ovat hallituksen painopistealueita Espanjassa – Nämä ovat paitsi valtion toimia, myöskin Euroopan unionin toimia. Meillä on tarkoitus noudattaa sellaista politiikkaa yhdessä Euroopan unionin kanssa, joka antaa parhaan mahdollisen synergiaedun. Eurooppalainen toiminta on tehokkaampaa silloin, kun pyritään ratkaisemaan, yritetään ratkaista kansalaisten konkreettisia ongelmia. Ja minä korostan sitä, että pitää käyttää rahastovaroja aloitteiden tukemiseen, jossa pyritään torjumaan nuorisotyöttömyyttä tai varmistamaan lainansaanti PK-yrityksille. Meillä on hyvin konkreettisia ratkaisuja löytynyt tätä kautta ja myös siksi olen sitä mieltä, että jousto on tärkeää ja on myös tärkeää, että voidaan uudelleen suunnata ja soveltaa näitä rahaston rahojen käyttöä. Kaikki mikä on joustavampaa on hyödyllisempää. Ja näin on saatukin nopeammin tuloksia syntymään. Ja on voitu tehdä toimia juuri niissä kohdin, joissa se on ollut kaikkein välttämättömintä. on hyvin, nämä ovat hyvin voimallisia toimia, kun puututaan tiettyihin talouden ongelmiin. Ja tällä tavalla on myöskin pystytty tarkentamaan Euroopan instituutioiden eh, toimintamalleja silloin, kun akuutti kriisi iskee. Olemme edistyneet eh, ja me olemme saaneet luotua uutta luottamusta siihen, että reaktio eh, nopeutta on Euroopan unionissa. Yhdessä valtioiden tekemien toimien kanssa tämä kaikki on hyvin myönteistä tulevaisuuden kannalta. Meillä on näitä kohesioinstrumentteja, joilla me olemme voineet myöskin saada aikaan muutoksia ja nimenomaan yksinkertaistettu erätä menettelyjä nimenomaan ohjelmien valmisteluvaiheessa ja myös siinä, kuinka näitä painopistealueita on uudelleen suunnattu. Joten e, näillä rahoilla on ikään kuin uudenlaista, uudenlaista e, tehtävää tässä. Ja vielä sitten lopuksi haluaisin sanoa, että nyt on hyvin e, kriittinen hetki. Meidän täytyy nyt vankistaa tämä talouden nousun, tämä joka on nyt näkyvissä, ja meidän täytyy myöskin vahvistaa sosiaalipolitiikkaa. Tämä joustavuus ja sopeuttaminen, joka on annettu tai tehty mahdolliseksi, ja tämä uudelleen suuntaaminen, näillä, näillä kaikilla asioilla on hyvin suuri arvo ja me olemme pystyneet niiden avulla vastaamaan haasteisiin ja se onkin oppi tulevaisuutta silmällä pitäen. Pitää suunnata politiikkaa uusiin kohteisiin ja se kuuluu meidän vastuualueisiimme. Kiitoksia. Merci, ma chère collègue, madame le sénateur. Kiitos, rouva senaattori. Me pystymme mittaamaan todellakin paremmin sitä, kuinka näitä rakennerahaston varoja on käytetty Espanjassa. Hyvin rohkeaa politiikkaa on tehty Espanjassa ja aivan kuten te sanoitte, tämä näkyy jo ulkomaan kaupassa, joka nyt jo alkaa näyttää, näyttää tulosta ja joka vaikuttaa myöskin, myöskin työllisyyteen. Näin teidän maassanne ja myös muissa maissa Eh, niin täytyy ottaa huomioon nämä prioriteetit ja toimia aina niiden mukaan. Ja sitten vielä lopuksi puheenvuoro viimeiselle puhujallemme, Rova Biruteve Saitte, joka eh, edustaa Liettuan parlamenttia. Liettua toimi puheenjohtajamaana Euroopan unionissa viime vuoden jälkipuoliskon. Ja monenlaiset eh, neuvottelut saatiin päätöksiin Irlannin kanssa. Käytiin neuvotteluja, jotka eivät liittyneet pelkästään vuoteen 14, vaan koko budjettikauteen 14-2020. Olkaa hyvä. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, olemme ilahtuneita Liettuan puheenjohtajakauden hyvästä toiminnasta. Olemme tehneet kaiken suunnittelemamme työn loppuun ja olemme saaneet vielä lisääkin aikaiseksi. Tästä syystä haluaisin kiittää teitä kaikkia yhteistyöhalukkuudestanne ja haluaisin toivoa kaikkea menestystä Kreikalle, joka nyt sitten vie viestikapulaa eteenpäin. Minun mielestäni tämä viikko on mahtava tilaisuus meille vahvistaa parlamentaarista yhteistyötä ja lisätä poliittista vuoropuhelua, kun pyrimme viemään eteenpäin kehitystä ja viemään Euroopan talouden takaisin raitalleen. Siinä on mahdollisuus eurooppalaisille parlamenteille olla mukana eurooppalaisen johta- ohjauskauden toiminnassa. Mielelläni kerron teille Liettuan hyvistä käytänteistä ja kerron teille siitä, mikä on eurooppalaisen rakennetuen vaikutus talouteemme ja kriisin seurauksien parantamiseen. Viimeisen rahoituskauden aikana on nähtävissä, että Liettua on tässä tikkaiden yläpäässä ja EU-johtavien valtioiden joukossa. on rakennettu kiljettualle oli 6,7 miljardia euroa. Yli 14 prosenttia investointiin. Inhimillisiin voimavaroihin suurin osa, 46 prosenttia, talouskasvuun. Yli 39 prosenttia kohesion edistämiseen ympäristöön siis. Paikallisen ja kaupunkiinfrastruktuuriin, kulttuuriperinnön vaalimiseen, matkailun edistämiseen, julkisten palveluiden terveyden, yhteiskunnallisten palveluiden ja koulutuspalveluiden lisäämiseen. Mikä sitten on täytäntöönpanoaste näissä toiminnallisissa ohjelmissa? Useimmissa tapauksissa miltei kaikki varat jaettiin välittömästi, eli näköistä viivettä ei ole syntynyt. Assistance was used for revival of Lithuanian tärkeimmässä osassa on ollut se, että EUn ja Liettuan talous on pitänyt päänsä pinnalla. Sitten on tarkasteltu tilannetta ja menettelyitä ja näiden avulla on pyritty vastaamaan varojen puutteeseen, on lisätty rahoituksellisten toimien määrää. Olemme lisänneet myös rahoitusta eri prioriteettialoilla. Energiatehokkuus on ollut Liettualle erittäin tärkeä tavoite. Yksityiskohtaisemmin energiasäästöt julkisissa tai yksityisissä rakennuksissa, sitten siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin, varsinkin biomassaan, on pyritty viemään eteenpäin innovointipohjaisia teknologioita, lisäksi lisäämään tutkimus- ja kehitystyötä, kuten myöskin luonnollisesti myös alueellista kehitystä. Sillä olen aivan samaa mieltä pääjohtajan kanssa siitä, että erot suurten kaupunkien ja alueiden välillä ovat kasvossa kansallisten valtioiden sisällä ja ylipäätään myös Euroopan unionissa. Lisätoimenpiteet, joiden avulla on lisätty työttömyyttä, olemme käyttäneet tällaisia suosivia lainoja. On yhdistetty taloudellisia menettelyitä tukiin, on rahoitettu julkista sektoria ja meillä on ollut aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä käytössä. Meillähän on suuri työttömyys, yli 10 prosenttia, mutta silti meillä on myös rakenteellista työttömyyttä, koska työmarkkinoiden tarpeisiin ei ole vastattu, ei ole riittävästi päteviä työntekijöitä. Vaikutus siis Liettuan talouteen. BKTn vuosikasvu on 1,57 prosenttia korkeampi vuosille 2004-2013. Hitusen korkeampi kuin EUn keskiarvo. Jokainen litas, joka on investoitu, on miltei lisännyt kaksi litasta nimellis BKT-lisäykseen. Arvioidaan, että työttömyys vähenee 4,6 prosentilla ja lisäksi rahoitusvälineistä on saatu lisäpontta jotta voidaan vähentää investointien kustannuksia ja moninkertaistaa yksityisten investointien arvoja. Rahoituskriisin vuoksi EU-rahoitusta käytettiin, jotta voidaan lieventää kriisin vaikutuksia. Niitä hyödynnettiin myös työttömien uudelleen integroimisessa työmarkkinoille. Ja sitten sellaiset alueet, joissa kansalaiset ovat erityisesti saaneet huomata EU-rahoituksen hyödyn. Joulukuussa 2013 tehty Gallup osoittaa, että 58 prosenttia vastaista oli sitä mieltä, että EU-tuki on nähtävissä kuljetusalalla, mukaan lukee infrastruktuuri. 33 prosenttia oli sitä mieltä, että hyötyä oli nähtävissä koulutusalalla. Ja 17 prosenttia arvioi, että ympäristöala sai hyötyä. Vain kaksi prosenttia oli sitä mieltä, että EUn rakenne tuesta oli hyötyä myös julkisessa hallinnossa. Uh, what are main factors of efficient use of EU funds? First of all, it's... Millä tavalla on käytetty EU-rahoitusta? Mitkä ovat päätekijät tässä varojen käytössä? Ensinnäkin kaikkien toiminnallisten ohjelmien keskushallinnointi. Meillä on ollut yksi hallinnoiva viranomainen, vastuujako on selvää, pienet muutokset toimielinjärjestelyihin edellis, verrattuna edelliseen kauteen on hyödynnetty kokemusta ja on standardoitu yhteisiä sääntöjä ja menettelyitä. on valmisteltu myös kehitteillä olevia hankkeita, eli tehty kansallisia strategioita, yksityiskohtaista suunnittelua investoinneille ja oikea-aikaista valmistelua edunsaajien hankkeissa. Tämä on erittäin tärkeää. On pyritty yksinkertaistamaan hallinnollisia prosesseja, joustavammat maksumenettelyt, hankkeiden arvioinnit ja valinnat, hankehakemusten varmistamisen ja maksuvaatimusten tarkistamisaikojen lyhentäminen, maksut helpommiksi ylipäätäänkin, kiinteät könttisummat ja kiinteät yksikköhinnat. Sitten rahoitusvälineiden hyödyntäminen – Eli näin voidaan saavuttaa hyvä vipuvaikutus, hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla EU-rahoitusta ja hyödyntää myöskin tietoteknologisia järjestelmiä, on otettu käyttöön sähköiset ää, tietolomakkeet ja tietokonejärjestelmiä käytetään kaikissa standardoidissa hallinnointiprosesseissa silloin, kun EU-rahoitusta hallinnoidaan. No, miten on opittu kaikesta tästä? Aloitetaanpa näistä riskistä, riskeistä. Lisääntyneet riskit ohjelmatyöksön lopussa. Ja kansalliset toimialakohtaiset strategiat, joita ei ole viety päätökseen, mitkä merkitsevät sitä, että aloitus lykkääntyy. Mahdolliset ratkaisut, ratkaisut ovat siirtymäkauteen liittyvät prosessit, jotka hyväksytään etukäteisehdollisuus, joiden avulla voidaan hyväksyä tietyt strategiat ja strategiset toimintasuunnitelmat ja parannetaan julkisten hank- julkisiin hankintoihin liittyviä menettelyitä. Tämä on ehkä se suurin viive, joka usein kohdistuu hankkeisiin. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien pääperiaatteet. Prosessien standardisointi, menettelyiden ja vaatimusten yksinkertaistaminen – ja tietoteknisten välineiden käyttö. Tavoitteet, johon on päästy tämän avulla, ovat olleet niitä, että EU-rakennerahastot ovat merkittävästi olleet edesauttamassa taloudellista ja yhteiskunnallista liettuan edistymistä monilla eri alueilla. Tällä hetkellä monia merkittäviä tuloksia on saavutettu EU-rahoituksen avulla. Yli 170 000 työtöntä tai työttömyysuhan alla olevaa on, ovat olleet mukana työllistämisohjelmissa. Miltei 40 000 työtöntä on saanut ammattikoulutusta. 2,6 tuhatta on 26 000 tukea myönnetty tieteeseen liittyvään toimintaan yli 2,4 tuhatta. 1.4 of kilometers of on myönnetty innovointi- ja investointitukeen. Lisäksi on tuettu tienrakennusta Lisäksi 775 kylää on liitetty laajakaistaan. On uudistettu, remontoitu 769 rakennusta, julkisia rakennuksia, siis kouluja, lastentarhoja, sairaaloita ja niin edelleen. Uh, more than 700,000 of heat consumers have been benefited from increased quality and reliability of energy Lisäksi merkittävä määrä energiasäästöjä on tehty. Vesistö ja viemäröintiverkkoa on remontoitu yli 237 alueella 242 kaatopaikkaa tai samankaltaista aluetta on joko suljettu tai siivottu. Yleisesti ottaen siirtymä on siis talouden tila kohentunut voimakkaasti. Mitkä ovat päätavoitteet tulevaisuutta silmällä pitäen? Älykäs kasvu, joka vie eteenpäin tutkimus- ja kehitystyötä, lisää koulutuksen laatua, tehokkuutta julkisessa hallinnoinnissa ja kehittää myös digitaalista yhteiskuntaa. Toiseksi kestävä kasvu nykyaikaisen perusinfrastruktuurin kehitys, parempi elinkeinoelämä, ympäristö, kestävä ja tehokas luonnonvarojen käyttö. Ja kolmanneksi turvallisuus ja kansalaisuus, parannetaan työllisyyttä, vähennetään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, yhdistäen nämä yhteiskunnalliseen ja alueelliseen kohesioon. Olen samaa mieltä komission kanssa siinä, että että eurooppalaisten varojen investoinnin tulisi olla tarkoitushakuista niin, että se kerta kaikkiaan tuo enemmän ja paremman, parempia työpaikkoja kansalaisillemme. Kiitoksia. Eh. Kiitoksia, rouva senaattori. Ja onnittelen näistä ponnistuksista ja myös siitä, että Liettua on tulossa myöskin euroalueeseen. Täällä hyvin monet ovat eh, pyytäneet eh, puheenvuoroa. Herra Rotmanis eh, saa ensimmäisenä puheenvuoron, koska hänen täytyy mennä toiseen tilaisuuteen äänestämään. But I really want to... Niin, haluaisin todellakin, vaikka monet ovat jo lähteneet, pyytäisin kiinnittämään huomiota siihen, mitä tässä nyt sanon ja erityisesti siihen, mitä sanon DGlle. Uskon, että tämän kokouksen pitäisi suunta katseensa ongelmiin, mutta nyt minun mielestäni täällä ei puhuta ongelmista ollenkaan. Täällä esitetään vain mukavia tulevaisuuden näkyviä, oikein hyviä esityksiä Kreikalta ja Liettualta. Mutta ongelmia on paljon ja minä yritän nyt mainita tässä niitä. Mikä yhteys budjettivaliokunnalla ja sosiaalirahastolla on? Ei vaan, anteeksi, kohesiorahastolla tärkein ongelma fighting for increased payments. We have not... on se, että emme ole saaneet riittävästi maksuja tulevalle seitsemänvuotiskaudelle. Kaikki tietävät sen. Mutta ne, jotka taistelevat meitä vastaan ja antavat meille vain 906 miljardia maksuja varten, käyttävät aina and it's more than 200 billion. Käyttävät tätä RAL sanaa, eli sitä, että suurin osa äh, varoista on täytäntöönpanematta ja 70 prosenttia tästä tulee kohesiorahastosta. Onko tästä tilanteesta mahdollisuus päästä ulos? Ainakin pienentää tätä ongelmaa, joka on suuri. Viime kerralla Strasbourgissa äh, ehdotin Strasbourgissa että regi pitäisi vastuullistaa varojen täytäntöönpanon panosta, mutta täytyy vetää ehdotus pois, koska viime kädessä seitsemänä tulevana vuotena olemme siinä pisteessä, että kukaan täällä parlamentissa ei ohjaa täytäntöönpanoa, Euroopan unionin varojen täytäntöönpanoa. Miksi tämä on näin tärkeä kysymys? No minäpä yritän antaa teille sellaisia tietoja, joita uskon, että ette tiedä joulukuussa 2013 on tulleet viimeiset tiedot ulos. Ja itse asiassa sieltä käy selväksi, mikä tämä RAL on, eli maksamatta olevat sitoumukset. EU-politiikka, eli että ei nimetä häpeä paaluun ketään, on vahingollinen ja kukaan ei halua ei tietää asiasta mitä Minä olen hyvä täytäntöönpanossa esimerkiksi ta- ja että meillä pannaan hyvin täytäntöön sosiaalirahaston varat ja niin edespäin, mutta kukaan ei halua tätä tietää. Mutta jos otetaan kohesio ja rakenne, a- aluerahastot yhdessä, niin niiden täytäntöönpanoaste on vain noin 16 prosenttia, eli 40 prosenttia edellisen seitsemän vuosi, vuosi, seitsemänvuotiskauden rahoista on panematta täytäntöön. Ja itse asiassa 14 maata, joka on 52 prosenttia maista, on tämän keskiarvon alapuolella. Ja Liettua, joka on paras maa ja huonoin maa, joka on Romania, niin näiden välinen ero on kaksi 16, 216 äh, prosenttia. Eli ne maat, jotka ovat kriisimaita, joilla on todellinen kriisitilanne, niin, eli Kreik, täytyy sanoa, että Kreikka on hyvässä tilassa itse asiassa. Se on siellä nyt ykköspaikalla täytäntöönpanoasteessa. Se tekee hyvää työtä. Jos otetaan Espanja, niin se on siellä 11, siellä 62 prosenttia. Vähän keskiarvon yläpuolella, mutta jos tarkastellaan pahinta tilannetta, sieltä löytyy Romania ja Bulgaria, jotka liittyivät EU-hun 2007, niin tähän mennessä seitsemän vuoden jälkeen ne eivät ole onnistuneet panemaan täytäntöön täytäntöön ja käyttöön EU-varoja. Tässä meni tietenkin aikaa, mutta täytäntöpanoaste on aivan, aivan liian pieni. Kaksi ja puoli kertaa vähemmän kuin parhailla mailla. Eli kysymys kuuluu, että kun kukaan ei ole edes rekissä analysoinut tilannetta, miksi tässä tilanteessa ollaan, miksi näillä mailla on ongelmia, koska nyt näyttää, että tässä on kaksi maata tapetilla. Mutta jos katsotaan nyt kohesio- ja aluerahastoja, Italia on oikein huonolla siellä, siellä 26 ja, ja 45 prosenttia kohesio- ja aluerahastoiden täytäntöönpanoaste. Sitten jos otetaan Slovakia 20, 24 sija ja vähän yli 40 prosenttia on täytäntöönpanoaste, mutta sanoisin, että Kukaan ei ole todellakaan analysoinut tilannetta, koska mikään valiokunta ei ole sitä vastuussa. Ja minä pyytäisinkin komissiolta, että voisitteko muuttaa politiikkaa, Ne tulkaa tänne regivaliokuntaan, aluepolitiikan äh, valiokuntaan ja budjettivaliokuntaan. Ja sanokaa ne maat nimeltä, name and shame, koska joka vuosi tämä sama ongelma, ongelma tulee eteen. Sosiaalirahastoiden tilanne ei ole yhtään sen parempi, pikemminkin pahempi. Ja en nyt sano tässä, että Espanja ja Kreikka ovat niin hyvässä tilassa, mutta itse asiassa ää, tilanne on kuitenkin parempi kuin sosiaalirahastoissa. Kreikka ja, ei, ne huonompi kuin sosiaalirahastoissa. Kreikka ja Espanja ovat siellä keskiarvon alapuolella. Slovakia, Kypros, Unkari, jopa Ranska ovat aika huonoilla sijoilla. Ranska 20 sijalla. Puhutaan työllisyysohjelmasta ja huomaamme, että kaksi pilkka, parhaan ja heikoimman maan ero on kaksi ja puolikertainen. Ja 64 prosentin keskimääräinen täytäntöönpanoaste joka koskee näitä sosiaalirahastoja, on, on heikko. Ja sitten vielä, jos puhutaan DGstä, niin ensinnäkin, jos meillä ei ole ohjauskomiteoita niin, ja valiokuntia, Täällä, jos, jos meillä ei täällä parlamentissa ole valiokuntia, jotka ovat vastuussa tietyistä asioista, niin tehkää se nyt, se nyt edes se, siellä komissiossa, nimetkää vastuukomiteat. Me, meidän täytyy tietää, miksi ongelmia on. Toiseksi, sitten minä päätän puheenvuoroni tähän toiseen pointtiin. Hetkinen vain. Niin täällä on muitakin puhujia. Niin, anteeksi. Seuraavana Andrzej Kalasewski Puolan parlamentista saa puheenvuoron. Oui. Mon cher collègue. Niin, hyvät kollegat. Przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Puola käyttää Euroopan, Euroopasta saadut rahat hyvin, mutta paremminkin voisi vielä mennä. Yhdessä aluekehitysministerin ja infrastruktuuriasioista vastaavan ministerin kanssa. Meillä on henkilö, joka vastaa näistä kahdesta asiasta, joten näillä kyseisillä henkilöillä on kyllä paljon työtä tehtävänään. Se saattaa myös vaikuttaa siihen, että olemme todella kyenneet rahoja käyttämään tehokkaasti. Tehokas rahankäyttö on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on se, että varmistetaan, että tiedämme, mitkä tavoitteemme ovat. Mihin rahaa käytetään? Olen ilahtunut saanut kuulla komission edustajalta sen, että saamme tuloksia aikaiseksi. Olen työskennellyt 25 vuoden ajan julkisella sektorilla ja joka kerta kun julkisia varoja käytetään, tavoitteena on tietysti se, että saadaan niillä jotain tuloksia aikaiseksi. Siitä syystä on luonnollista, että komissiokin toivoo näin tehtävän. Joskus käyttää paljon rahaa miettimättä sitä sen kummemmin vähän niin kuin se on ikään kuin äh, tietynlainen ongelma esimerkiksi käytetään vaikkapa uusiutuvista energialähteistä saatavan energian paljon rahaa. Se on aiheuttanut kuitenkin ongelmaa ja korruptiota tietyissä maissa. Se on myös vaikuttanut epäsuotuisesti energiatoimialan kehitykseen joissain maissa. Se on myös merkinnyt sitä, että perinteistä lähteistä saatava energia ei ole niin hyvin hyödynnettyä monissa Euroopan maissa. Tästä syystä haluaisin pyytää komissiolta ja jäsenvaltiolta sitä, että varmistaisimme sen, että emme pitäydy tietyissä tavoitteissa pohtimatta niitä, sillä se merkitsee sitä myös, että samalla käytämme aivan turhaan rahaa turhiin tavoitteisiin. Kiitos, hyvä kollega. Ja seuraavana Kariello eh, Italian parlamentista. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Tänä päivänä minusta on tärkeää, että keskustellaan ehdollisuudesta, investointien ehdollisuudesta. Kun yhteisvaluutta luotiin, niin kaikki jäsenvaltiot annoimme rahoitusautonomiamme EUn käsiin tietyssä mielessä. Ja siihen liittyy tiettyjä sitoumuksia ja rajoituksia. Se tarkoittaa sitä, että julkista talousta on vakautettava ja rahoitettava veroilla. Ja se, että investoinnit ehdollistettaisiin talouspoliittisiin erityissuosituksiin, joita Euroopan neuvosto antaa, on sen perusosa. Tällainen makrotaloudellinen ehdollisuus on kuitenkin epäilystä herättävä, koska se rajoittaa jäsenvaltioiden investointikapasiteettia ja se haittaa nimenomaan niitä jäsenvaltioita, joilla on eniten vakaus- ja kasvusopimukseen liittyviä vaikeuksia. Ja tästä syystä meidän ehdotuksemme onkin, että tarkasteltaisiin tuota kolmiota, joka esiteltiin tämän aamuisessa esityksessä, niin että laitettaisiin sinne huipulle investoinnit sana sen sijaan, että sinne asetettaisiin budjettipolitiikka. Nämä sijoitukset, joita Euroopan unionin täytyy edistää ilman ehtoja, ovat jotakin sellaista, että jos tässä nyt puhutaan yhteisöstä, niin meidän täytyy pystyä luottamaan kaikkiin valtioihin, jäseniin, jotka tämän yhteisön muodostavat. Joten Euroopan neuvoston täytyy toimia merkittävänä investointien moottorina palauttaen investoinnit jäsenvaltioiden hallituksille niin, että ne pystyvät edistämään omia kansallistalouksiaan, koska kasvu- ja vakaussopimuksen kirjoittamisen vaiheessahan tätä, näitä valtuuksia on hallituksilta viety. Kun jäsenvaltiot yhteisrahoittavat erilaisia ohjelmia, niin tässä syntyy tässä syntyy, tai, tai Euroopan unionin budjettia, niin tässä syntyy ikään kuin sisäinen, sopimuksen sisäinen ristiriita. Kuinka pystymme edistämään sisäisiä investointeja jäsenvaltioita, jos jäsenvaltiot eivät pysty hallinnoimaan omaa talouspolitiikkaansa? Eli se valta, joka jäsenvaltioilta on viety, täytyy jollakin tavalla korvata EUn tasolta niin, että sieltä, sieltä käsin tulee investointeja ilman ehtoja. Tämä on meidän visiomme. Ja haluaisin lisätä tähän erään tiedon, koska tässä viitattiin siihen jollakin tavalla. Italiahan on saanut aikaiseksi noin 50 prosent, 53 prosentin täytäntöönpanoasteen. Ja se menee tuon minimitavoitetason yli, joka oli 48 prosenttia. Ja tämä oli tilanne 2013 vuoden lopussa. Tämä on rakennerahastojen tiedoista peräisin. Eli olemme pysyneet tavoitteessamme niin sanotusti. Ja Euroopan neuvoston pitäisi todellakin ottaa tämän huomioon ohjatessaan investointeja. Kiitos. Eh, Kiitos kollegat. Sitten Helga Trypel Euroopan parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vielä palata takaisin ja pääjohtajaa siteerata, kun hän sanoi tänä aamuna, että näiden ohjelmien pitää olla strategisia. Hyvin strateginen lähestymistapa minun mielestäni on se, että se vaikuttaa CO2-päästöihin. Joskus aikaisemmin eh, matalahiiliohjelmisista eh, sanottiin ja fossiilista polttoaineista piti siirtyä, siirtyä vähäpäästöisiin. Mutta kuitenkin täytyy nyt tässä irrottaa tämä CO2-päästöjen nousu. Meidän täytyy leikata päästöjä ja meidän täytyy tehostaa energiatehokkuutta. Ja nyt haluaisinkin tietää, että minkälainen tämä strateginen lähestymistapa olisi, olisiko se tämä miten me voisimme yhdistää tämän nyt CO2-päästöjen leikkaamiseen. Kiitos Helga. Ival Local Fin. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä haluaisin tietää, kiittää kansallisten parlamenttien edustajia hyvin paljon täällä tänään. Me nimittäin Meillä on hyvin tärkeää keskustella monista tulevaisuuden äh, asioista, tulevaisuuden asioista ja tässä otan muutaman asian esiin nyt. Sellaisia kysymyksiä, joissa kansallisten parlamenttien kanssa yhteistyö ja ymmärtäminen on, on erityisen tärkeää. Ja tämä liittyy Euroopan unionin budjettiin. Ensimmäinen asiani liittyy tähän budjetin joustavuuteen. Me tiedämme, että on nyt ensimmäistä kertaa hyväksytty supistunut budjetti. Ja parlamentti on tähän lähtenyt mukaan siitä syystä, että me olemme saaneet myös joustoja mukaan. Eri, yksi näistä asioista on puolivälin arviointi. Talous paranee ja parlamentti parlamentti, Euroopan parlamentti nyt äh, haluaa nimenomaan, että tämä on sopimuksissa mukana, että sitten voidaan 2016 tätä budjettikautta tarkkailla uudestaan puolivälin arvioinnissa. Tämä on asia, johon kansalliset parlamentit on saatava mukaan. Täytyy miettiä, miten talouden ympäristö 2020 vuoteen mennessä saadaan paremmaksi ja meillä täytyy olla parempaa tietoa eh, kansallisista budjeteista. Meidän täytyy myöskin tietää sitä, se, mitä komissio ajaa takaa ja Euroopan parlamentti. Hallitukset eh, ainakin joissakin maissa suhtautuvat tähän pidettyväisesti, kuten aikaisemminkin. Minä luotan hyvin laajasti kansallisten parlamentin, parlamenttien tukeen tässä kysymyksessä. Sitten toinen asia niin liittyy Euroopan budjetin ähm, erityispiirteeseen eli omiin varoihin. Ja tämä on se, mistä Euroopan unionin budjetti tulee. 80 prosenttia varoista tulee tulee kansallis- tai siis valtioilta ja 20 prosenttia vain näistä omista varoista. Ja tämä ei ole perussopimuksen mukaista, koska sopimuksissa todetaan, että oma rahoitusta pitäisi olla enemmän omia varoja. Tämä ei tarkoita sitä, että Euroopan budjetti kasvaisi, vaan että siitä tulisi itsenäisempi ja toimittaisiin niin, että kansalliset budjetit voisivat paremmin. Eh, koska tässä nyt tulee tällaista alijäämää syntymään. Tämä suhdeluku, joka on nyt 80-20, se pitäisi muuttaa esimerkiksi 60 kautta 40, 40 tulisi kansallisena rahoituksena. Ja kaikki tämä tehtäisiin ilman, että, että tämä julkinen rahankäyttö määrällisesti kasvaisi. Meidän pitäisi saada ennustettavuutta ja itsenäisyyttä Euroopan eh, unionin budjettiin. Ja me voisimme myös välttää sen, mitä viime aikoina eh, on tapahtunut, eh, eli on koska rakenne Euroopan budjetin rahoituksessa nyt on huono kuten Liettualan kollegakin sanoi. Kun on näitä ralleja eh, ja näitä varoja, mitä ei saada käytettyä, meidän pitää nyt kääntyä maiden puoleen. Siis viime kerralla oli 11 eh, miljardia tämä lisäbudjetin tarve. Eli siis jos budjetti olisi itsenäisen, itsenäinen, niin tällaisia tilanteita voitaisiin välttää. Meillä tulee olemaan tulevina vuosina korkean tason työryhmä ja vuonna 2016 tilanteita taas tarka, tarkastellaan. Tärkeä asia. Sitten viimeinen asia vielä. Uudet kehityskulut, jotka luultavasti vahvistuvat tulevaisuudessa – Eh, tähän liittyy euroalueen budjetti. Usein meidän hallituksen välisillä sopimuksilla, mikä on todella haitallista Euroopan budjetille. Ja kun me puhumme budjetista, niin silloin me eh, hyväksymme tällaisen instrumentin, joka ei olekaan yhteisömenettelyssä, vaan on aina kysymys eh, hallituksen välisestä sopimuksesta, joka on siis Euroopan instituution ulkopuolinen menettelytapa, eikä sovi Euroopan integraation. Me tällainen väline voisi olla hyvä käytössä, mutta kansallisesta, kansallisten parlamenttien kanssa meidän pitää huolehtia siitä, että tällainen budjettimenettely tulee instituution eh, sisäisiksi toimintamalliksi eikä hallituksen välisiksi. Kiitos kollega. Tästä viimeisestä asiasta, eh, jonka Kalfin otti esille äsken. Näissä neuvotteluissa, missä parlamentti ja ministerineuvosto keskustelevat eh, budjettikehyksestä 14-20 kaudelle, niin monet jäsenvaltiot ovat halunneet eh, budjetin sellaiseksi seitsemän vuoden ajalle, että se olisi pienempi kuin nykyinen. Ja koska rahoitus tulee kansallisista budjetista ja kaikki nämä budjetit ovat hyvin suurten paineiden alaisina, kuten täällä on puhuttu, niin Euroopan eh, budjetti ei voi muuta kuin pienentyä tämän logiikan mukaan. On kuitenkin hyvin yllättävää, että tiettyjen maiden edustajat, jotka ovat halunneet pienentää Euroopan unionin budjettia, ovat kuitenkin sen puolesta, että me luomme yhteisen uuden budjetin, mutta joka olisi erityisbudjetti euroalueelle. Ja mitä varten? Mitä se eroa siihen, siinä on, on tähän nykyiseen Euroopan unionin budjettiin nähden, joka yhdessä rahoitetaan? Poliittiset ryhmät ja puolet, jotka ovat täällä edustettuina, suuret ryhmät, jotka ovat suosiollisia Euroopan politiikalle, suhtautuvat vihamielisesti tähän. Meidän täytyy nyt voimallisesti pyrkiä siihen, Emme ymmärrä tällaista tilannetta, että Euroopan budjettiin ei löydy varoja, ja kuitenkin sitten luotaisiin uusi budjetti, joka olisi vain euroalueen budjetti. Eurooppa-neuvoston täytyy tästä asiasta puhua. Tämän tyyppisiä asioita on jo esityslistalla. Ja nyt sitten tulevissa Eurooppa-vaaleissa pitää näitä asioita nimenomaan tarkentaa. Kasimir Skleina Puolan senaatista puhuu seuraavan Olkaa hyvä, herra senaattori. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Puolassa olemme sitä mieltä, että eurooppalainen ohjausjakso on yhä tehokkaampi väline taloudellisen kehityksen valvomiseen Euroopassa. Samalla olemme kuitenkin tietoisia siitä, että tietyillä talousalueilla Euroopassa tilanne on aivan toisenlainen. Eli koordinoinnissa tulisi ottaa huomioon jokaisen valtion erityispiirteen niin, että nämä hyvät tavoitteet, esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen eurooppalaisella tasolla ja jäsenvaltiossa toteutuu. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ne todella täyttyvät. Jäsenvaltiossa on eri verotusjärjestelmät. Ja kun kaikkea pyritään yhdistämään, niin se voi vaikuttaa hyvin kielteisesti tiettyihin jäsenvaltioihin. Puola on yksi suurimmista EU-tuen saajista ja näiden tukien ansiosta me emme ole joutuneet kärsimään aivan yhtä paljon kuin muut jäsenvaltiot. Ehkäpä onnistuimme käyttämään eurooppalaisia varoja myös tehokkaammalla tavalla Olemme myös tietoisia siitä, että nämä varat ovat tärkeässä asemassa tulevaisuudessakin taloudessamme. Toinen ongelma on työttömyys, ja olemme siitä hyvin tietoisia. Työttömyys ei ole meillä yhtä korkealla kuin esimerkiksi Espanjassa on toisessa jäsenvaltiossa, mutta siltikin se on iso ongelma. Puolassa on myös ongelma joka löytyy usein näistä uusista jäsenvaltioista, se on se, että monet työntekijät lähtevät, lähtevät työskentelemään muihin maihin. Ja näitä työntekijöitä ei usein oteta vastaanottomassa vastaan innokkaasti vastaan, vaikka he ovatkin edesauttamassa talouskasvua. Esimerkiksi kun puolalaiset lähtevät, se merkitsee sitä, että meiltä puuttuu silloin – päteviä työntekijöitä markkinoilta. Eli näillä tavoitteilla on välillä kielteinen vaikutus niissä jäsenvaltioissa, joista työntekijät lähtevät. Puolessa aiomme keskittyä infrastruktuurin parantamiseen seuraavien vuosien aikana. Puolan kansallinen pankki pyrkii huolehtimaan investoinneista ja koordinoimaan näitä suuria investointihankkeita infrastruktuuriin maassamme, mikä merkitsee sitä, että varat, jotka saadaan Euroopasta, käytetään erittäin myönteisellä tavalla kehityksen edistämiseen. Ja nyt kun puhutaan tavoitteista EU-tasolla, meidän tulisi myös muistaa EUn ulkopuolella olevat kumppanimme. Erityisesti Ukraina on tärkeä. Kuten tiedämme, tällä hetkellä siellä on ongelmia siellä on äskettäin ollut tragedia Kievissä, ongelmia on muissakin Ukrainan kaupungeissa. Meidän tulee siis toimia yhteisönä ja yksittäisenä jäsenvaltiona, jotta voimme tukea asioita maissa, jotka, jossa demokraattinen kehitys on vielä vaakalaudalla. Ukrainassa on paljon mahdollisuuksia myös nuorille. Vaikea mainita kaikkia kahdessa minuutissa. Kiitoksia siitä, että jaksoitte kuunnella. Merci beaucoup. Euh. Kiitoksia paljon, senaattori. Rouva Norden seuraavana Ruotsin parlamentista. Kiitoksia. Tämä yhteistoimintapolitiikka on hyvin tärkeä politiikan ala Ruotsille ja tietenkin myös rakennerahastot. Ja vaikka nämä edellytykset näyttävät hyvin erilaisilta keskenään, niin on hyvä, että tämä koordinointipolitiikka on sellaista, että kaikki maat ottavat sen mukaan. Minä edustan Ruotsin pohjaisia eh, osia. Meillä on pienempää kasvua ja meillä on vähemmän nuoria ja täällä on nämä, ovat nämä rakennerahastot olleet erittäin tärkeitä organisaatioille, yrityksille, ihmisille, jotka haluavat olla mukana lisäämässä kasvua ja poistamassa työttömyyttä. Rakennerahastot ovat eh, myöskin mahdollistaneet sen, että me olemme voineet hyödyntää resursseja, joita emme muuten olisi voineet hyödyntää. Valitettavasti tämä on ollut vähän huolestuttavaakin tämä prosessi. Eh, vaikka tulokset ovat eh, hyviä, niin monet kuitenkin olivat sillä tavalla huolissaan, että tässä olisi sellainen prosessi kyseessä, jossa rikkaille maille ei tätä suotaisi. haluankin korostaa, että se on myös meille tärkeää. Ja Liettua, joka Liettua on hyvin hyvä esimerkki, kuinka näitä asioita on viety läpi ja me haluaisimme myöskin Ruotsissa yksinkertaistaa prosesseja ja että voisimme näitä resursseja eh, käyttää hyväksi, vaikka olemmekin viidennellä sijalla, niin meillä on ollut ongelmia. Me haluaisimme yksinkertaistaa näitä menettelyjä. Ne tahot, jotka toteuttavat politiikkaamme, nehän ovat juuri yritykset, jotka ovat kaikilla näillä meidän alueillamme. Minä olen Tiedän, että hyvin monet yrittäjät ovat huolissaan, että, että pitäisikö näihin prosesseihin lähteä mukaan, koska tulokset ovat epävarmoja. Ja miten sitten, siellähän pitää olla pääomia, jotka ovat paljon suurempia kuin tämän omarahoituksen osuus, eikä kuitenkaan ei ole varmaa se, että toteutuvatko nämä hankkeet sitten. Meillä on myöskin ongelmia sen suhteen, että tässä on tietenkin myöskin tapahtunut jonkinlaisia väärinkäytöksiä, mutta jos hyvässä uskossa eh, viedään hankkeita, hankkeita eteenpäin, niin silloin ei pitäisi eh, rangaista näistä asioista. Ja myöskin sitten, eh, vaikka kaikki on sujunut hyvin, niin tilintarkastussa saattaa kuitenkin käydä ilmi jotain, jossa sitten hankkeen vetäjä joutuu itse kokonaan maksamaan takaisin, vaikka on täysin hyvässä uskossa toimittu eikä ole haluttu minkäänlaista väärinkäytöstä eh, tehdä. No nämä ehkä varmasti tuntuvat pieniltä kysymyksiltä tässä, tässä salissa, jossa me puhumme suurista hankkeista ja miljardeista, mutta nämä kuitenkin ovat tärkeitä kysymyksiä meille. On kysymys eh, juuri niistä ihmisistä, jotka tätä eh, projekteja toteuttavat ja tätä politiikkaa toteuttavat, koska ilman näitä hankkeiden vetäjiä tätä ei olisi ollenkaan. Minä nyt vähän kritisoin myös Ruotsia. Tässä, kuten sanoin äsken, Liettua on hyvin osoittanut, kuinka pitäisi tätä työtä tehdä, ja olisin toivonut, että Ruotsi olisi tehnyt yhtä hyvin. Meidän pitäisi e, tehdä paremmin työtä, erityisesti niiden ihmisten, jotka ovat tässä järjestelmässä sisällä. Eli tässä tilanteessa meillä on hyvin paljon opittavaa muilta. Merci, madame. Kiitos. Sitten meillä on viimeinen puhuja, me, eh, Göran Färm, hänkin edustaa Ruotsia Euroopan parlamentissa. Thank you very much, Chair. Uh, I think, uh, Kiitoksia paljon. Valitettavasti en pystynyt olemaan tällaisena koko ajan kuulemassa näitä esityksiä, mutta puolalainen puolalainen kollegani puhui myös Euronestista ja sitten itse olen Euronest, tai talousvaliokunnan puheenjohtaja ja Euronestin tiimoilta. Me puhumme nyt tärkeistä sopimuskysymyksistä itäisen kumppanuuden, puitteissa, joten olen joutunut olemaan paikalla. Noden kollegani mainitsi edellä, että budjettineuvotteluissa on ollut aika paljon kahnausta ja jännitettä, se on totta. Ja meidän täytyy miettiä mielestäni todellakin, että mikä nuo ongelmat aiheutti. Uskon, että monet noista ongelmista olivat luonteeltaan enemmän poliittisia kuin taloudellisia tai budjettiin liittyviä, ja toivottavasti niistä päästään eroon tulevaisuudessa. Tulevista proseduureista, kun puhutaan puolivälin arvioinnista monivuotisessa rahoituskehyksessä ja niin edespäin, niin näitä asioita pitäisi pohtia tarkasti. Ensinnäkin meidän pitäisi sopia jäsenvaltioiden kanssa ja instituutioiden kanssa siitä, että päähuomio pitäisi kiinnittää niihin toiminta-aloihin, joilla meillä on mahdollista saada aikaiseksi todellinen eurooppalainen lisäarvo. Mutta silloin meidän täytyy olla kuitenkin kunnianhimoisempia kuin tähän mennessä koska haasteet ovat valtavia. Katsotaan nyt maailmanlaajuista kilpailua, vaikkapa oli nyt kyse sitten tutkimuksesta ja kehityksestä tai jostakin muusta, niin siinä meidän pitäisi olla todellakin johtotähtenä. Kukaan Euroopan valtio ei pysty siihen yksin. Meidän on tehtävä yhteistyötä, meidän on tehtävä enemmän kuin teemme tänä päivänä, eikä sen pitäisi olla poliittinen ristiriitakysymys. Ja tässä tilanteessa olemme nyt sellaisella monivuotisella rahoituskehyksellä, jossa on kyllä tutkimus- ja kehitysmäärärahoja, mutta ei riittävästi. Meillä on ollut nyt kolme vuotta ilman minkäänlaisia tutkimus- ja kehitysmäärärahojen korotuksia. Tämä on poliittinen, äh, poliittinen katastrofi. Ja sitten jos katsotaan naapuruuspolitiikkaa, niin meillä on valtava haaste sekä etelänaapureittemme suhteen, jos nyt ajatellaan konferenssia jota, joka Sveitsissä järjestetään Syyriasta. Uskoko kukaan, että tilanteesta päästään eroon ilman Euroopan merkittävää ponnistelua? Taikka jos tarkastellaan nyt itäkumppanuutta tai itäistä ulottuvuutta, Ukraina mainittiin, Moldovan ja Georgian vaikeat tilanteet mainittiin. Uskoko kukaan todella ilman, että Euroopan unioni merkittävällä määrällä tavalla osallistuu infrastruktuurin rakentamiseen ja uuden taloudellisen tulevaisuuden rakentamiseen? Jos me emme siihen ryhdy, niin muut ryhtyvät ja sillä on poliittisia vaikutuksia, joten minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että me todella ajattelemme EU-budjettia tässä mielessä myös. Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä, että jos annetaan todellinen etuajo-oikeus näille asioille, niin silloin on sellaisia asioita, joita priorisoidaan vähemmän. Ja ehkä meidän pitäisi olla hieman itsekriittisiä ja kysyä itseltämme, että olisiko sellaisia aloja, joilla leikkauksia voitaisiin tehdä ja joita voitaisiin tehostaa. Mutta minä uskon, että jäsenvaltioiden pitäisi todella tarkastella siitä, kuinka EU-budjettia voitaisiin käyttää omien säästöjen aikaansaamiseksi. Katsotaan nyt, katsotaan nyt vaikkapa ulkois, ulkoasiain osastoa. Minä olin itse asiassa ulkoasian valiokunnan esittelijänä tätä käsittelevässä mietinnössä ajatuksenahan on, että uusi ulkoasianhallinto pitäisi olla sellainen asia, joka pitäisi mahdollistaa kansallisten ulkoasiain kulujen leikkauksia, mutta nyt käyttääkin käyvän päinvastoin. Kansallisella tasolla tarvitaan enemmän väkeä pitämään silmällä, mitä Euroopassa tapahtuu ulkoasiain hallinnossa. Eli Euroopan unionin budjetissa on kyllä säästönvaraa, mutta tarkastellaanpa, mistä ne voidaan saada aikaiseksi. Eli yritetään nyt saada hieman äh, vähemmän äh, jännitteinen vuoropuhelu käyntiin kuin mikä oli viimeisissä, viimeisimmissä äh, monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluissa. Ja tämä, tämä rakentaa meille parempaa tulevaisuutta. Kiitoksia Joran. Nyt me annamme palis, panelisteille vuoron ja ehkä komissio aloittaa. Uh, very uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin halusin kiittää muita panelisteja ja niitä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron siitä, että on tunnustettu, että koheesiopolitiikalla on tärkeä rooli työpaikkojen lisäämisessä ja kasvussa ja konkreettista esimerkistä, jotka todistavat tästä. Kiitos myös kritiikistä. Sillä on selvää, että aina on parantamisen varaa. Useat puhujat esimerkiksi mainitsivat yksinkertaistamistarpeen. On totta, että säännöt ovat monimutkaisia. Mutta on tärkeää, että silloin kun on monimutkaisia sääntöjä, on vain yksi säännöstö. Näin olemme saavuttaneet tämän ensi ohjelmointikaudella, sillä meillä kaikilla viidellä rahastolla on samat säännöt. Sitten on nämä kiinteät maksut, könttäsummat ja niin edelleen, jotka helpottavat kohesiopuolta. Aina täytyy kuitenkin pitää mielessä se, että meidän täytyy olla varmoja siitä, että käytetyt varat käytetään laillisesti ja säännönmukaisesti. Ja tässä kohdin olen hieman eri mieltä. Jos on totta, että, että joku taho ei ole noudattanut julkisia hankintoja koskevia säännöksiä, niin silloin täytyy olla myöskin eh, siihen mahdollisuus pureutua. Meidän täytyy varmistautua siitä, että raha käytetään oikeaan tarkoitukseen sääntöjä noudattaen. Aluksi puhuttiin rahojen käytöstä. Gomanis on lähtenyt täältä pois, mutta en halua jättää hänen huomioitaan pois. Ensinnäkin ralleista tulevat maksut siis Investointipolitiikassa ralle on ihan tavallinen asia. Voidaan sekoittaa niitä yhdessä vuodessa ja koska kyseessä on investointi, niin sitten maksetaan seuraavina vuosina niin, että aina on maksamatta, maksamatta olevia sitoumuksia. Mutta on tietysti totta myöskin, että liiallisia ralleja emme halua. Ja tästä syystä politiikka me olemme sisällyttäneet rajoitteita, joiden avulla var, varmistaudutaan siitä, että rallit ovat rajallisia. N plus 2 N plus 3. Komissio on N plus 2. Nyt siitä on tullut N plus 3, mikä merkitsee sitä, että rallit lisääntyvät. Aivan noissa alustavissa kommenteissa niin minä viittasin myös niihin ongelmiin ja paineisiin, jotka liittyvät näihin maksutilanteisiin. On myös totta, eikä se mikään salaisuus ole, että täytäntöönpano vaihtelee maasta toiseen. Mutta ei kysymys ole siitä, ettemmekö me olisi tätä asiaa tarkastelleet. Jos haluatte tietää, mikä on pääsyynä tähän matalaan absorptioasteeseen, niin se on nimenomaan hallinnollinen kapasiteetti täytäntöönpanoketjun eri vaiheissa. Ensin otetaan käyttöön toimialakohtaiset politiikat, vesipolitiikka, kuljetuspolitiikka ja näissä usein kapasiteettia ei ole riittävästi. Ja sen jälkeen määritellään hankkeet, valitaan ne, julkiset hankinnat, äh, julkiset anteeksi, tarjouskilpailut ja niin edelleen. Olemme tunnistaneet nämä ongelmat ja pääjohtajana vaikka työvoima on yhä vähemmän käytettävissä, viimeisessä uudelleenorganisaatiossamme ovat, olemme luoneet uuden yksikön, joka nimenomaan on keskittynyt kapasiteetin lisäämiseen, jotta voimme auttaa nimenomaan niitä jäsenvaltioita, jotka käyttävät varoja liian vähän. Ja olemme pyrkineet saamaan myös tukea kansainvälisiltä järjestöiltä, kuten vaikkapa Maailmanpankilta. Näiden avulla pyritään luonnostelemaan toimialakohtaisia strategioita. Kysymys ei siis ole siitä, että mekö tekisi jotain asian suhteen. Ja seuraavana, seuraavassa ohjelmointikaudessa ehdottomasti keskitymme juuri näihin näkökohtiin. Esimerkiksi korruption torjunnasta. Mainittiin myös tarve ottaa käyttöön indikaattoreita, olen aivan samaa mieltä. Tällä hetkellä me olemme liikaa keskittyneet tähän absorptiokykyyn. Me katsomme, kuinka paljon rahaa käytetään, mutta tärkeää on se, mitä saamme aikaiseksi. Ja tulevaisuudessa meillä on sellainen juridinen kehys, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot ja alueet voivat raportoida siitä, mitä ne ovat saaneet aikaiseksi. Tämä kaikki tehdään julkiseksi niin, että kaikki voivat tarkistaa, mitä ohjelmissa on saatu aikaiseksi konkreettisestikin katson. Makrotaloudellinen ehdollisuus on tärkeässä asemassa. Ja olen vakuuttunut siitä, että jos kohesiopolitiikalla halutaan olevan rooli ö, yleisesti ottaen, jos halutaan, että sille annetaan paljon rahoitusvaroja, niin täytyy silloin huomioida se, että tuon kolmion kolme nurkkaa on liitetty toinen toisiinsa. Omissa maissa ne voitte nähdä, että jos julkiset, julkinen rahoitus on epäjärjestyksessä, niin se ei ole hyvä kasvun kannalta. Kun velkaisuusaste on korkealla, korot ovat korkealla ja niin poispäin, näiden välillä asioiden välillä on yhteys. Se täytyy jollain tavalla ottaa huomioon. Voimme olla varmoja siitä, että säännöksiä on tässä suhteessa erittäin huolella luonnosteltu. Lopuksi sitten kasvun irrottaminen hiilidioksidipäästöistä. Kun katsotaan niitä prioriteetteja, jotka mainitsin, selkeästi oli nähtävissä, että matala hiilitalous on yksi neljästä prioriteetista. Ja tässä suhteessa haluamme keskittyä rahoituksen riippuen siitä, missä aluekategoriassa mennään. Kun katsotaan yksityiskohtaisemmin tätä konsentraatiomekanismia, niin nähdään, että meillä on myös erityissäännöksiä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Eli kyllä tässä on hyvin otettu huomioon nämä asiat EU-puitteistossa. On aivan selvää, että energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet ovat tärkeä kasvun moottori ja ympäristön tilan huomioonottaja. Nyt puheenjohtaja varmasti vastasin näihin molempiin kysymyksiin, jotka ovat erityisen tärkeitä minulle. Kiitoksia. Sitten Rouva, haluatteko te puheenvuoron? My colleagues from Poland. Kollegani Puolasta mainitsivat Ukrainan puheenvuorossaan ja kollega tuolta Euroopan parlamentista otti myös Ukrainan esille. En nyt kuvittele, että itäinen kumppanuus kehittyisi ilman, että EU-budjetista siihen saadaan tukea. Ja sitähän pitäisi jatkaa sitä tukea. Ja erityisesti neuvottelut Ukrainan kanssa ja tuki Georgialle ovat asioita, joiden tulisi jatkua, koska jos haluamme demokraattisen Euroopan, niin näin täytyy toimia. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, tai kollegoiden kanssa, jotka puhuivat sääntöjen yksinkertaistamisesta ja menettelyjen yksinkertaistamisesta ja siitä, että hallinnollista taakkaa pitäisi helpottaa Euroopan komission suuntaan myös, koska toisinaan käy niin, että tiedemiehet eivät enää haluakaan osallistua ohjelmiin ja käyttää rakennerahastoiden varoja hyväksi, koska niiden hakeminen on liian aikaa vievää. Ja tieteellinen edistys on nopeampaa kuin nämä menettelytavat. Ja myöskin julkista hankintaa koskevat, julkisia hankintoja koskevat säännöt täytyy päivittää ja muuttaa, koska monesti toisinaan käy niin, että kuntamme, jotka osallistuvat näihin menettelyihin joutuvat kärsimään. asioissa nimenomaan, koska kunnat ovat kovin velkaisia. Erityisesti tämä koskee ympäristöalaa. No mitä tulee sitten strategisiin suuntauksiin tulevalle ohjelmointikaudelle, niin sanoisin, että Euroopan uudelleen teollistaminen on aivan ehdottoman välttämätöntä. Se on välttämätöntä, jos haluamme enemmän ja parempia työpaikkoja. Eli ongelma ongelman ydin tässä uudelleen teollistamisessa on tietenkin se, että uudet, uuden teollisuuden pitäisi perustua innovaatioon ja tutkimukseen. Uh, this should be the, the trend. Tämän pitäisi olla tulevan ohjelmointikäyden kauden ydintrendi. Myös energiatehokkuus on tärkeässä asemassa. Jos verrataan meitä USAhan, niin asemamme on vähemmän suotuisa, koska energiaresurssit Euroopassa ovat kalliimpia, kalliimmat kuin USA, eli energiatehokkuus pitäisi olla siellä tulevalla ohjelmointikaudella ydintavoitteena. Tässäpä oli oikeastaan mitä halusin tässä kohtaa esittää. Maria. Kiitos. Sitten Maria. Minutos para insistir en una idea que... Kiitos puheenjohtaja. Aivan muutama minuutti tässä nyt, eh, jotta voisin reagoida näihin kysymyksiin, että miten rahastoja tehokkaasti käytettäisiin hyväksi. Pääjohtaja komissiosta sanoi, että, että tässä saattaa saattaa nyt tapahtua kehitystä julkisen talouden kohentamisessa. Ja minä voin todella sanoa, että veropolitiikan ja talouspolitiikan vahvistaminen on onnistunut sillä tavalla, että me olemme päässeet niihin tavoitteisiin, joita itsellemme asetimme. Me olemme saaneet tuloksia syntymään, kuten komissioltakin kuulimme Espanja on tehnyt kaiken mahdollisen. Ja kun katsomme sitä, kuinka hallitukset ovat omaksuneet nämä uudistukset, joita on tehty järjestelmiin, niin me olimme tässä myöskin onnistuneet ja me pyrimme taloutta tervehdyttämään. Me torjumme koulun kesken jättämisiä ja me myöskin teemme lyhyellä aikavälillä uudistuksia, jotka johtavat siihen, että investointeihin rohjetaan ryhtyä. Ja että on erilaisia aloitteita, joita yritykset tekevät. 2008-2011 meiltä hyvin paljon häpisi, hävisi yrityksiä ja työpaikkoja, mutta me olemme nyt saaneet parannusta tilanteeseen. Mitä sitten tulee näihin rahastoihin, niin haluaisin jälleen kerran korostaa sitä, kuinka tärkeää on käyttää, käyttää joustavasti rahastoja. Espanjassa tämä jousto on antanut meille mahdollisuuden keskittyä kaikkein tärkeimpiin asioihin – ja me olemme myöskin keskittyneet näihin rakenteellisiin heikkouksiin, joita meillä maassamme on. Pitää vielä tiukemmin taistella työttömyyttä vastaan, erityisesti nuorisotyöttömyyttä. Ja myös toimia sen puolesta, että pienet yritykset ja ammatinharjoittajat pystyvät toimimaan Jousto on tulevaisuuden kannalta tärkeä ja meidän täytyy tämä jousto saada pidettyä eurooppalaisissa rahastoissa sillä tavalla, että me voimme kohdentaa näitä varoja siihen, mihin tarvitaan. Tällä tavalla kohesiopolitiikka olisi hyödyllisempää kansalaisille. Ja kansalaiset voisivat tuntea arjessaan, kuinka Euroopan unioni voi auttaa. Kiitoksia. E, ehkä sitten te puheenjohtaja ja toinen puheenjohtaja haluatte tehdä tästä johtopäätökset. Kiitoksia paljon, että järjestitte tämän kokouksen tänään ensinnäkin. Ja haluaisin kiittää kaikkia paneelissa puhuneita ja myöskin parlamentin jäseniä, tämän parlamentin jäseniä ja kansallisten parlamenttien jäseniä, jotka kertoivat kohesio politiikasta näkemyksensä, koska sehän on suurin haasteemme tulevina vuosina. Eli meidän on taattava kestävä kehitys ja kasvu jäsenvaltioissa. Tämähän, tämä on välttämätöntä työpaikkojen aikaansaamiseksi. Tämä on ainoa varma tapa taistella työttömyyttä vastaan ja varmistaa sosiaalinen yhteenkuuluvuus Lisääntynyt työttömyys ja sosiaalinen epätasa-arvo saavat aikaan uhkia poliittiselle järjestelmällemme ja lisäävät euro skeptisyyttä. Selkeä, selkeä esimerkki on Kreikassa päätään nostavat uusnatsistiset tendenssit. Kriisin selättäminen vaatii varoja ja niitä meillä ei ole tarpeeksi. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja huolellisia varojen käytössä. Meidän täytyy varmistaa, että sosiaali- ja kohesiorahastoiden varat auttavat meitä kasvamaan, mutta auttavat myöskin ne vähentämään eroja alueiden ja maiden välillä. Haluaisin korostaa sitä, mitä pääjohtaja Defa totesi, nimittäin niistä, äh, huolimatta käyttämistämme varoista emme ole onnistuneet vähentämään alueiden välisiä eroja, ja tämä on suuri tulevaisuuden haaste. Eli tarvitaan enemmän kansallisten ja Euroopan parlamenttien välistä yhteistyötä. Kansalliset parlamentit voivat olla aivan äh, ratkaisevassa roolissa, ja Kreikan parlamentti tulee tekemään työtä tämän aikaansaamiseksi ja nämä parlamentaariset konferenssit auttavat meitä tässä tavoitteessamme. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin eh, kiittää uudestaan toista puheenjohtajaa ja kaikkia panelisteja ja kaikkia heitä, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Me olemme huomanneet, että täällä on yhteisiä ongelmia. Meillä on myöskin monta monenlaista toivoa, jota me kohdistamme uusiin organisaatioihin ja uusiin rakenteisiin. Tässä nyt käynnistetään käynnistetään uusia hankkeita, tietenkin niillä on omat rajansa. Ja me olemme varmaankin eh, kuulleet esimerkkejä kuten Ruotsista ja Liettuasta, ja me voimme eh, todellakin innostua näistä hyvistä käytänteistä, joita toisissa maissa on, on saavutettu. Ne ensimmäiset eh, hyödyt eh, siitä, että Euroopan unioniin osallistuu tähän, niin tässä ollaan ikään kuin yhteistä perhettä ja näin voimme vertailla tilanteita maasta toiseen. Tämähän ei kuitenkaan ole meidän aivan ensimmäinen ajatuksemme, koska eurooppalaisessa mm, keskustelussa eh, poliittisesti usein mietitään sitä, että enemmän Eurooppaa vai vähemmän Eurooppaa mutta me emme tarpeeksi kiinnitä huomiotamme niihin keskusteluihin, joissa käsitellään sitä, kuinka enemmän hyödyntäisimme tätä yhdessäelon mahdollisuutta. Ja nimenomaan niillä aloilla, jotka kuuluvat äh, kansalliseen toimivaltaan, niin kuinka niissäkin voitaisiin tehdä yhdessä paremmin asioita – ei pelkästään Euroopan politiikassa, vaan, vaan saamme tällä tavalla tietoa erilaisista käytänteistä eri maissa, ja nämä konferenssit ovat siksi tärkeitä. Kiitän teitä kaikkia. Me nyt päätämme tämän kokouksemme ja kymmenen minuutin päästä me menemme täysistuntosaliin. Se on kolmannessa kerroksessa, mutta toisella puolella toisessa rakennuksessa. Me olimme siellä eilen ja toissapäivänä ja siellä me sitten kuulemme tämän konferenssin loppupäätelmät. Kokous on päättynyt.